Uh, let's start, colleagues. The point number five. Niin kollegat, kohta viisi esityslistalla koskee direktiiviä, joka liittyy EUn standardeihin ja rikoksen uhrien suojeluun. Täällä on nyt kollegoita naisten oikeuksien valiokunnassa, kun käsittelemme tarkistuksia – Direktiivihän tähtää siihen, että suojellaan EUn kansalaisia. Yhä useammat ihmiset matkustavat, asuvat tai opiskelevat ulkomaille ja he ovat sitten mahdollisesti uhreja toisessa kuin omassa maassaan. Yhteisesittelijät ovat esitelleet mietintönsä tämän lainsäädännön täytäntöönpanosta – ja tekevät arvion toimista, joihin jäsenvaltiot ryhtyivät, jotta yksilöt tuntevat oikeutensa ja velvollisuutensa tämän direktiivin varjolla ja esteet, jotka liittyvät täytäntöönpanoon kansallisella tasolla. Tänään kuulemme esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kannat. Meillä on 248 tarkistusta tullut mietintöön. Ja nyt antaisin sitten sitten puheenvuoron Hannibalille, joka on naisten oikeuksien valiokunnan varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Welcome. Oikein paljon kiitoksia ja tervetuloa tähän kokouksemme. Toivottavasti tänne vielä tulee lisää väkeä paikalle. Minäkin haluaisin kiittää live-valiokunnan ihmisiä yhteistyöstä tämän tekstin laatimisen yhteydessä. Mielestäni me olemme saaneet hyödyllisen ja yhteistyön henkeen perustuvan ilmapiirin aikaiseksi. Tämä teksti liittyy luonnokseen koskien äh, pidetys, äh, eurooppalaista pidätysmääräystä. Tehän tiedät, että molemmat lainsäädäntöhankkeet kuuluvat tähän kokonaispakettiin. Tässä suositellaan suoraan direktiivin parantamista, jotta se voisi olla vaikuttavampi ja näin voidaan varmistaa, että uhrit voivat saada riittävää suojelua ja tukea kaikkialla Euroopan unionin alueella. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron varjo yhteisesittelijöille näiden tarkistusehdotusten pohjalta. Voitte kommentoida kuulemaan kollega Jiménez Becerrello, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Eh, eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Espanjaa niin voitte laittaa kuulokkeet päähän, jos haluatte. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia niitä jäseniä, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön laatintaan. laatintaan. Tuen suurinta osaa tarkistuksista, koska ne vain parantavat tekstin laatua. Haluaisin nyt selittää teille kaikkein tärkeimmät asiat, joista näissä tarkistuksissa on puhuttu. Ensiksi haluaisin todeta, että tämä on direktiivi, joka annettiin 2012. Kuten Hannibal kertoi, se kuuluu tähän uhripakettiin niin sanotusti, ja se annettiin, koska ymmärsimme, että oli hyvin vähän uhreja koskevaa lainsäädäntöä. Nehän oli uhrien mm, suojelumääräys mukana tässä paketissa, mutta aikaisemmin oli vain tällainen päätös, puitepäätös, jota täytäntöön pantiin aika heikosti. Suurin osa tarkistuksista, että olette tehneet, koskee uhrin asemaa ja menettelyssä. Ja siitähän tässä mietinnössä on kysymys. Siinä puhutaan vähimmäisvaatimuksista ja tässähän pyrimme nyt laajentamaan tätä koko ajan, mutta tärkeintä on katsoa, mikä on uhrin rooli rikosoikeudellisessa menettelyssä. On myös tapauksia, joissa uhrit ovat todistajia. Useinhan näin on. Olen huomannut, että joskus annamme lainsäädäntöä uhria varten, mutta ikään kuin uhrien selän takana on aika uskomatonta, että annetaan lainsäädäntöä uhrien tilanteesta ottamatta huomioon uhreja itseään. Tämä liittyy vahvasti rikoslainsäädäntö, jossa keskitytään tekijään eikä uhriin niinkään. Ja tätä, tätä keskustelua käydään nyt monissa maissa ja onkin hyvin tärkeää, että täytäntöpano tässä onnistuu ja voimme hyödyntää tätä asiakirjaa. Uhrit tarvitsevat rikosoikeudellisessa suojelua sekundaarisesta uhriutumisesta. Tämä on mukana tekstissä, mutta myös monissa monissa tarkistuksissa, 52, 72 ja muutkin tarkistukset sisältävät sen 51-57 tarkistus, 104, 178 ja 280 227 viittaavat siihen, kuinka tärkeä on Istanbulin yleissopimus. Tämä ei ollut vuoden 2012 tekstissä mukana, mutta nyt tässä puhutaan siitä, kuinka paljon hyötyä on tästä yleissopimuksesta, kuinka tärkeää se on ratifioida. Se on, siinä kaikkein tärkeintä on harmonisoida äh, häirinnän ja rikosten äh, tyyppi, rikostyypistä. Tästä Mijaru, Minari ja Bethenar tietävät paremmin ja voivat tätä vielä syventää. Halusimme myös todeta, että riippumatta että asuinvaltiosta uhrilla on, uhrin oikeudet on taattu, niin kuin vuonna 2012 mainittiin. Tämä on nyt toistettu täyttötapano mietinnössä. Mutta eräässä tarkistuksessa jäsenet pyytävät jäsenvaltioita suojelemaan paperittomia uhreja ja varmistetaan, että että äh, sanktioita ei voi tästä tulla. Ymmärrän, että suurin osa tarkistuksista on ihan, ihan asiallisia, ja jos äh, rikos ei myönnetä, niin on voitava äh, tuntea, että ollaan suojeltu. Ja monet esimerkiksi ihmiskaupan uhreista pelkäävät, että heidät karkotetaan maasta, jos he ilmiantavat tämän rikoksen ja näin olisi jää tekemättä. Tämä on siis hyvin tärkeä asia. Edelleen tässä mietinnössä puhutaan lastensuojelusta. Haluaisin kiittää Edustajan Koratsa Biltiä, joka on vienyt tätä asiaa eteenpäin parlamentissa. Ja hän on tehnyt paljon tarkistuksia lapsista ja, ja sukupuoliin väkivallasta. Tässä on myös muita tarkistuksia, joissa mainitaan, kuinka tärkeää on lapsen suojella. Muistutan, että Espanjassa on, on nyt aikamoinen kaos, joka liittyy last, lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan ja raiskauksiin ja muuhun. Ja onkin hyvin tärkeää korostaa näitä kohtia. Jäsenvaltioissa suurin ongelma on se, että ammattitoimijat eivät ole saaneet riittävästi koulutusta voidakseen käytännössä täytäntöpänä uhrien oikeudet. Esimerkiksi eurooppalainen uhrien suojelumääräys tämän osalta on hyvin tärkeää tiedottaa uhreja, niin että direktiivi hyvin toimisi. Täällä on tarkistus, joka heijastelee tätä kantaa. Otimme mukaan myös sen, kuinka tärkeää on vetää valistuskampanjoja niin, että uhrit ja yleis- yhteiskunta yleisesti saavat tästä lisää tietoa. 2012 direktiivissä oli hyvin merkittävää ottaa mukaan yksittäinen arviointi. Valitettavasti kaikissa jäsenvaltioissa ei ole asianmukaisesti täytäntöönpantu direktiivi artikla 22 ja yksittäinen arviointi on hyvin tärkeä, jotta voidaan tietää, mitä, mitä erityistarpeita kullakin henkilöllä on, niin että henkilö voidaan asiallisesti auttaa. Artiklan 22 täytäntöönpanon puutteet ovat johtaneet moniin ongelmiin, kuten esimerkiksi terrorismin uhrien kohdalla. Olen iloinen siitä, että terrorismin uhrit ovat mukana täällä monissa tarkistuksissa. Vuonna 2012 direktiivissä ei oikeastaan puhuttu heistä ollenkaan, paitsi joissakin johdantosan kappaleissa. Tein itse yli 20 tarkistusta, jotka mm, käsittelevät nimenomaan terrorismin uhreja koska kun ajatellaan oikeuksia ja suojaa, niin näiltä uhreilta sitä puuttuu paljon. Paris, Bryssel, Nizza, Barcelona, Berliini, nämä iskut aiheuttavat paljon uhreja. Tiedän, koska olen puhunut uhrien kanssa, uhrit eivät ole saaneet eh, oikeuksia ja apua, niin kuin 2012 direktiivissä mainittiin. Terrorismikomitea tänä keskiviikkona järjestää eh, kuulemistilaisuuden eh, terrorismin uhreista ja ne, jotka ovat tästä asiasta kiinnostuneita, niin pyydän teitä tulemaan mukaan. Libe-valiokunnassa tammikuussa puhuimme siitä, että Brysselin terroristi-iskun uhreilta puuttuu apua. Meillä oli myös Belgian parlamentissa on tilaisuus, jossa uhrit ovat äh, närkästyneitä siitä, kuinka heitä oli kohdeltu. Ja he totesivat, että sosiaalityöntekijät, hallitus, vakuutusyhtiö, mikään taho ei toiminut direktiivin mukaisesti. Näin ollen on todella otettava esiin nämä täytäntöpanon puutteet ja siksi esitin nämä kaikki tarkistukset. Terrorismin uhrit määritelmän mukaan kuuluvat tällaiseen tietyn ryhmään ja, ja tarvitsevat tunnustusta ja kunnioittamaan kohtelua, kuten kaikki uhrit tietenkin mutta jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota terrorismin uhreihin ja pyrittävä suojelemaan heidän ihmisarvoaan ja turvallisuuttaan. 203 tarkistuksessa vaaditaan jäsenvaltioita ottamaan käyttöön laillisia tapoja, joilla kriminalisoitaisiin terrorismin ylistäminen, joka saattaa aiheuttaa vielä toisessakin vaiheessa uhrien kärsimystä ja pahentaa tilannetta. Lopuksi vielä haluaisin todeta, että toivon hedelmällistä yhteistyötä jäsenten kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa. Suurin osa tarkistuksista vaikuttaa mielestäni oikein hyviltä ja ne edustavat kantojamme. En usko, että tässä on sen suurempia ongelmia, koska ihan puolueen ideologista riippumatta – olette asettaneet uhrit etu, ensimmäisen eh, tärkeimpään asemaan tässä. Kiitoksia tästä alustuksesta. Seuraavaksi Angelika Linnar. Hän nyt ei ole paikalla, joten Beatrice Pastereka lukee hänen kommenttinsa. Olkaa hyvä. Chair, on behalf of the... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kollega Mlinarin puolesta saaneen esittää seuraavaa. Muun muassa tarkistuksiin ja kollega Besserelin sanomaan liittyen. Mekin olemme erittäin tyytyväisiä erinomaiseen yhteistyöhön kollegoiden kesken. Nämä ovat pitkälti samoilla linjoilla ja tarkistukset ovat oikeastaan sellaiset, että voimme ne hyväksyä kaikki. Teksti vaan paranee entisestään niiden avulla ja kollegamme Linar on vakuutunut siitä, että tältä pohjalta saadaan kattava ja vahva teksti aikaiseksi uhrien aseman vahvistamiseksi. Mitä tulee Istanbulin sopimukseen, niin olemme tyytyväisiä tarkistuksia siihen liittyen, koska näin voimme taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan ja parantaa uhrien suojelua. Nyt elämme tärkeitä aikoja ja onkin tärkeää edistää ratifiointiprosessia, sillä Istanbulin yleissopimus sinänsä osallistavana välineenä juridisesti sitovana välineenä perustu neljään pilariin, väkivallan ehkäiseminen, uhrien suojelu, rankaiseminen, joten tuskinpa löytyy parempaa välinettä taisteltaessa väkivaltaa vastaan ja varsinkin uhrien suojelmiseksi, sillä luetellut rikoksen muodot menevät pidemmälle kuin mitä jäsenvaltiotasolla tähän asti on noterattu, joten me olemme erittäin tyytyväisiä esitettyihin tarkistuksiin, jotka liittyvät varsinkin ihmiskauppaan, naisiin ja lapsiin ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Kiitoksia. Well, thank you to the two Kiitoksia yhteisesittelijöille. Nyt sitten jäsenet saavat puheenvuoron, mutta puhukaa lyhyesti, koska meillä on aika tiukka aikataulu. Ensimmäisenä Koratsa Bild, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtajat. Minä tuen tätä erinomaista mietintöä ja työtä, jota Teresa ja Angelika ovat tehneet. On erittäin tärkeää, että meillä on kunnollista ja vankkaa suojelupolitiikkaa. Meidän täytyy luoda luottamusta uhreille, erityisesti niille, jotka ovat joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön kotiväkivallan kohteeksi on tärkeää, että heistä tuntuu, että heihin suhtaudutaan vakavasti, jotta he raportoivat näistä rikoksista. Mietintö on tärkeä, koska meidän pitää tehdä enemmän ja paremmin. Direktiivi täytyy siirtää kansallisen lainsäädäntöön ja panna se täytäntöön. On nyt kestänyt jo yli kaksi vuotta ja kaikki jäsenvaltiot eivät vieläkään ole siirtäneet tätä kansalliseen lainsäädäntöön ja jotkut ovat panneet siitä vain osia täytäntöön. Erityishuomiota täytyy kiinnittää esimerkiksi lapsiin. Haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia, jotka ovat tukeneet ja allekirjoittaneet tarkistuksia kanssamme liittyen nimenomaan lasten suojelemiseen. Täytyy varmistaa se, että he eivät joudu jatkuvasti uhreiksi. Ja sitten suositukset jäsenvaltioille. Meidän pitää varmistaa, että kaikki saavat oikeutta. Tiedonvälitystä pitää parantaa on lisättävä yhteistyötä rajat ylittävällä tavalla. Uhrien täytyy saada tukea ilman syrjintää. Ja kuten Teresa mainitsi kohdasta 22, meillä on tämä henkilökohtainen arviointi, joka on hyvin tärkeä, koska jokainen uhri on erilainen ja jokaisella on erilaisia tarpeita. Sitten tarkistuksista. Kiitos vielä kollegoille allekirjoituksista. Meidän täytyy vahvistaa osiota, joka liittyy lapsiuhrien asemaan. Te mainitsitte jo lapsikaupan uhrit. Ja kiitos Teresalle ja Beatricelle ja Angelikalle siitä, että mainitsitte tämän Istanbulin yleissopimuksen. Istanbulin yleissopimus on hyvin paljon uhrien suojeluun liittyvä sopimus ja olemme tähänkin tehneet tarkistuksia, jotta kaikki jäsenvaltiot ratifioisivat – ja panisivat täytäntöön Istanbulin yleisopimuksen, Se on ainoa kansainvälinen sopimus, joka käsittelee tätä aihetta. Myöskin täytyisi ottaa mukaan ahdistelu, stalking. Istanbulin yleisopimuksessa on vaadittu, että se kriminalisoidaan. Ja kun ajatellaan tämänhetkisiä rikoksia, naismurheja ja muita, niin usein saavutaan tähän pisteeseen, koska uhreihin ei ole suhtauduttu vakavasti varhaisessa vaiheessa ja sen jälkeen on liian myöhäistä, kun poliisiviranomaiset ryhtyvät toimiin ja naiset ovat jo kuolleet. Eli meidän täytyy nyt ryhtyä toimiin ja osoittaa kunnioitusta egyptiläis italialaiselle tytölle, joka tapettiin juuri tällä viikolla Lontoossa. Hänet oli hakattu jo vuosi sitten. Hän oli pyytänyt apua ja lopuksi hänet sitten ihan teurastettiin. Eli puhumme asioista, joita tapahtuu tällä hetkellä ja meillä on velvollisuus tehdä asialle jotain. Lisäksi pitäisi antaa enemmän resursseja esimerkiksi uhrien apupuhelinlinjoille. Uhreille tulisi antaa tietoa ainakin vähintään kahdella kielellä, koska kyse on rajat ylittävistä rikoksista. Täytyy varmistaa, että uhrit saavat suojelua, eikä se saa kaatua kielitaidon puutteeseen. Ja tämä liittyy tietysti itse myös käännöskustannuksiin. on tärkeää, että jäsenvaltiossa on tällaista kapasiteettia. Myös jäsenvaltioissa täytyy tukea näitä toimia, eikä kaikkea voi delegoida kansalaisyhteiskunnalle. Se on tehnyt hyvää työtä, mutta meidän täytyy panostaa enemmän psykologiseen apuun, sosiaalisiin aputoimiin. Ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja yhteisesittelijöitä ja odottelen innolla jatkotyötä. Kiitos. Thank you. Next, Mrs. Kaufman. Kiitos seuraavaksi Kaufman. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Molemmille esittelijöille sydämellinen kiitos erinomaisesta mietinnöstä äärimmäisen tärkeään aiheeseen liittyen, eli uhrien suojelemiseen. Kuten täällä on todettu, aina korostetaan tekijöitä, mutta se mitä uhreille kuuluu, mitä oikeuksia heillä on, niin se unohtuu aika usein. Ja mielestäni on hyvä, että me käsittelemme tätä asiaa Eli myöskin sitä, että miten uhrien suojelua käsittelevä direktiivi on pantu kansallisella tasolla täytäntöön. Kuten kollega Koratsa Bill totesi äsken, mielestäni ei missään nimessä voida suvaita sitä, että näin pitkän ajan jälkeenkin erinäiset jäsenvaltiot eivät ole panneet direktiiviä täytäntöön. Ja on aika lailla ihmeellistä, että komissio ei ole laatinut täytäntöönpanokertomusta – viime vuoden marraskuussa sellainen teksti olisi pitänyt olla pöydällä, joten ilmeisesti tämä asia ei ole jäsenvaltiotasolla eikä komissiossakaan kovin tärkeä, ja se on hyvinkin harmillista, varsinkin kun asiaa tarkastelee uhrien näkökulmasta. Aika on kortilla, joten ihan lyhyesti vain osaan tarkistuksistani. Niin maahanmuuttajauhrit. Perusoikeusviraston tutkimukset ovat osoittaneet, että se, että jo pelkästään, että olet maahanmuuttaja, niin silloin on hyvin todennäköistä, että joutuu rikoksen uhriksi. Ja jos maahanmuutto tausta on, niin usein näillä ihmisillä on pelkotila päällä. He eivät uskalla kääntyä viranomaistahojen poliisin puoleen ja ilmoittaa rikoksista, koska he pelkäävät sitä, että heidät karkotetaan maasta. Meidän tulisi korostaa sitä ja varmistaa se, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet ajaa omia etujaan, riippumatta mikä on oma tausta ja sitä kautta päästä nauttimaan suojasta. Rikoksen uhria pitää suojella myöskin maasta poistamiselta ainakin niin kauan kuin poliisi- tai oikeuskäsittely on kesken. Näin sanotaan myöskin Istanbulin yleissopimuksessa. Vielä kerran kiitokset esittelijöille. Kuten sanottu, erinomainen teksti on pöydällä ja minä uskon, että tämän kun hyväksymme, niin osoitamme parlamenttina selkeästi sen, että me voimme tehdä paljon uhrien aseman vahvistamiseksi. Kiitoksia. Kiitos seuraavaksi edustaja Kienge. Grazie. Kiitoksia. Kiitän puheenjohtajaa ja esittelijää erittäin hyvästä mietinnöstä. Minäkin olen tehnyt joitakin tarkistuksia tähän tekstiin. Yhdyn niihin kollegoihin, jotka aikaisemmin minua ovat vedonneet näiden Eh, heikkojen ja haavoittuvien uhrien suojelemisen puolesta. Toistaiseksi ei ole kovin selvää määritelmää kaikkia uhreja varten. Meidän pitäisi yksilöidä kaikkien tyyppiset henkilöt, jotka kuuluvat tähän kategoriaan, jos todella haluamme saada aikaan strategian, jolla suojellaan tehokkaasti kaikkia uhreja. Viittaan tässä nyt erityisesti hate crimein uhreihin viharikoksen uhreja. Ei koskaan ole näitä henkilöitä välttämättä kuultu, vaikka he ovat ilmentäneet nämä tapaukset. On muistettava myös uhrit, jotka ovat joutuneet Lukatrainin hulluuden uhreiksi ja he vieläkin pyytävät oikeutta Italiassa. Yksi heistä oli turvapaikan hakija ja on varassa, että hänet palautetaan kotimaahansa. Mikäli emme tutki tarkkaan kaikkia näitä haavoittuvia eh, henkilöitä koskevaa tilannetta, voi olla varma, että eh, että määritelmä ei ole hyvä. Sitten eh, stalkkauskysymys naisia kohtaan varsinkin ei ole asia, jota olisi kaikissa maissa tunnustettu. Tarvitaan ilmaista tukea, nämä ovat myös rajat ylittävää, ylittäviä tilanteita, mitkä rajat eivät näitä pidettele. Eikä, e, eikä pitäisi kiinnittää huomiota henkilöiden kansallisuuteen ja asuinpaikkaan, vaan kaikki olisi suojeltava. Kiitoksia. Mrs. Fergia. Edustaja Fergia. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. EU on paljon rikosten uhreja ja mietinnössäkin sanotaan, että Yhä useammat matkustavat ja asuvat ulkomailla, myös EUn sisällä. Siellä saattaa joutua rikoksen uhriksi ja direktiivissä on pyritty vastaamaan tilanteeseen, mutta se on kuitenkin riittämätöntä, kuten on todettu. Tietyissä valtioissa on huonosti tai ei ollenkaan saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä tätä direktiiviä. Ja tuen sitä, mitä Jimenez sanoi terrorismin uhreista, koska Meillä on paljon Ranskassa näiden iskujen uhreja, jotka eivät ole saaneet mitään korvauksia. Ja erityisesti nämä sivuuhrit, esimerkiksi kun Sänissä tuhottiin rakennus, se ei liittynyt tähän terroristi mutta vielä kolme vuotta myöhemmin nämä ihmiset eivät ole saaneet uusia asuntoja ja tämä on skandaali. No, Guen varjoesittelijä ei päässyt paikalle, mutta hän pyysi, että kiitän esittelijöitä heidän tekemästään työstä se on erittäin laadukasta. Ja siellä on otettu esiin tärkeitä asioita liittyen direktiivin täytäntöönpanoon. Ja Björk tarkistuksissaan on keskittynyt seksistiseen väkivaltaan ja erityisesti viharikoksiin. Ja hän on korostanut sitä, että tarvitaan kohdannettuja tukipalveluita, esimerkiksi erilaisia apupuhelinlinjoja kansallisella tasolla – jotka ovat helposti uhrien käytössä, erityisesti niiden osalta, jotka ovat joutuneet seksuaalisen väkivallan uhreiksi. Marcellesi. Kiitoksia sitten vielä Marcellesi. Muchas gracias, eh, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän myös esittelijöitä tästä mietinnöstä suurimmassa osassa jäsenvaltioita ei ole täytäntöön pantu politiikkaa, jonka kautta voidaan taata se, että paperittomat maahanmuuttajat voisivat varm- turvallisesti tuoda esiin heihin kohdistuvia erityyppisiä rikoksia ja häirintää ja syrjintää ja muita väärinkäytöksiä pelkäämättä sanktioita. Tämä teksti tekee maahanmuuttajista haavoittuvimpia, erityisesti naisista ja lapsista ja tekee yhteiskunnistamme turvattomia, kun rikoksia ei tuoda esiin. Meidän on tarjottava näin, tätä tukea ja turvaa kaikille uhreille riippumatta heidän eh, statuksestaan. Naisten asioiden eh, valiokunnan puolesta haluaisin puuttua myös eh, naisiin kohdistuvasta väkivallasta täällä aikaisemmin mainittiin Istanbulin yleissopimus ja se, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole sitä ratifioineet, on aivan sietämätöntä ja huolestuttavaa, että Bulgaria puheenjohtajavaltiona ei ole halunnut tätä yleissopimusta ratifioida. Haluaisimme myös todeta, että sukupuoliväkivallan uhrit tarvitsevat erityistä tukea, ammattitukea tarvittaisinkin erityiskoulutusta alan ammattilaisille näiden uhrien tukemiseksi. Kyseessä ei ole ainoastaan se, että tiedotetaan uhreille, vaan myös on kyse siitä, että voimaanotetaan uhreja ja naisia. Se on erittäin tärkeää, jotta voitaisiin saada myös tämän asian mukaan. Suuret kiitokset ja teemme mielellämme yhteistyötä esittelyn kanssa. Thank you. And now does the... Kiitoksia. Haluaisiko komissio sanoa jotain? Ja ihan lyhyesti, olkaa hyvä. Thank you very much for... Kyllä, kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä todella paljon tästä kattavasta hyvästä tekstistä ja tämänpäiväisestä keskustelusta. Mitä tulee näihin neljään pilariin nykylähestymistapaamme liittyen, direktiivillä on edelleenkin keskeinen merkitys ja täytäntöön, se on pantava täytäntöön. Mitä tulee tähän puutteelliseen täytäntöönpanoon? Vuonna 2016 aloitimme 16 jäsenvaltioon liittyvän rikkomismenettelyn, kun ilmoituksia ei ole tullut. Tältä pohjalta saatiin selvityksiä Kreikalta huhtikuussa ja viime lokakuussa taas Irlannilta. Ja tähän päivään mennessä kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet näistä kansallisista toimenpiteistä, mutta kolme jäsenvaltiota, Irlanti, Romania ja Slovania, ovat panneet täytäntöön vain osan tekstistä. Mutta komissio jatkaa rikkomusmenettelyjä 16 jäsenvaltioon liittyen, jotka eivät toteuttaneet notifikaatiota riittävän varhaisessa vaiheessa, vaikkakin transpositio on toteutunut. Ja syynä on se, että nyt emme tiedä vielä, että miten täytäntöönpano on toteutettu. Me pyydämme ulkoista apua tähän työhömme, eli arvioidaan jäsenvaltioiden toimia. Ja tämä tutkimus valmistuu vuonna 2019. Me haluamme tietää, miten määräykset on käytännössä jäsenvaltiotasolla transponoitu. Ja tässä yhteydessä keskitymme puutteisiin, joihin oikeutetusti myöskin tekstin pää, suosituksessa todetaan. Me katsomme, miten osallistava järjestelmä on uhrin osalta, otetaanko huomioon syrjimättömyyden periaate, esimerkiksi, että jos kyse ei ole maassa pysyvästi asuvasta henkilöstä ja ovatko järjestelmät selvästi ymmärrettävissä kaikkien saatavilla muun muassa niiden henkilöiden osalta, joilla on erityispuutteita miten, ja erityistarpeita ja miten järjestelmä on rahoitettu. Me haluamme nähdä siis kokonaiskuvan järjestelmän toimivuudesta. Lisäksi katsomme, miten koulutus toteutetaan varmistaaksemme, että uhria käsitellään kaikella kunnioituksella oikealla tavalla. Lisäksi analysoimme tilastotietoja jäsenvaltiotasolta. tasolta ne piti jo toimittaa marraskuussa 2017 ja niitä tietoja on valunut meille pikkuhiljaa. Ja vuonna 2019, kuten sanottu, me tulemme kertomaan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvän kertomuksen. Pyrimme tietenkin auttamaan myöskin täytäntöönpanossa vuoden alussa. Keskustelimme yli sadan asiantuntijan kanssa, komission jäsenien ja muiden kanssa tästä direktiivitekstistä. Jäsenvaltiot haluavat muuttaa toimintaansa parempaan suuntaan. Me olemme kaksinkertaistaneet rahoitusta Rick Jeepen ohjelmien kautta. Sitä kautta voidaan lisätä tietoisuutta uhrien asemasta ja siihen liittyvästä unionin lainsäädännöstä. 2,5 miljoonaa euroa on varattu tälle vuodelle ja lisäksi autamme jäsenvaltioita täytäntöönpanon saralla uusimpien kysymysten tiimoilta esimerkiksi terrorismin vastaisen taistelun direktiivin määräystä mukaisesti – Tähän on varattu yksi miljoona euroa. Voisitko lopettaa, koska meillä on täällä muitakin asioita vielä esityslistalla? Thank you very much. No siinäpä kaikki, kiitoksia. Okay, thank you, commission. Uh, Teresa. Kiitoksia. Teresa, haluatko vielä lopuksi lyhyen loppupuheenvuoron? No, eh, no problem. Sorry, did you give me the floor? No. Sainko puheenvuoron? Oh, sorry, sorry. Niin, Tiedän, että meillä alkaa äänestykset ihan tässä juuri aivan lyhyesti vain. Teemme tässä oikein hyvää työtä. Suurin osa ongelmista on jo minulle tässä selvinnyt. Niitä itsekin olin jo ajatellut ja meidän on ajateltava tämä niin, että kyseessä on nyt direktiivi, jossa puhutaan vähimmäisvaatimuksesta, niin kuin aikaisemminkin jo totesin siitä, kuinka uhri käy läpi tämän rikosoikeudellisen menettelyn. On muita direktiivejä ihmiskaupasta ja maahanmuutosta, paljon direktiivejä, jotka koskevat lapsia ja niissä voidaan näitä ongelmia käsitellä. Tässä kyseessä ovat rikosoikeudelliset menettelyt, kuten tekin minäkin tietenkin mielelläni tätä kohdetta laajentaisin, laajentaisi, mutta kyllä on tärkeää, että jäsenvaltiot täytäntöpanisivat ainakin sen vähän, jota pyydetään jos siellä ei täytäntöön panna edes sitä vähän, mitä pyydetään, niin sitten yritetään tähän kasata kaikki maailman mahdollinen, niin eihän, eihän sitten edes ne, tulla pitämään näistä uhrien oikeuksista niin, että he saisivat käännöksiä ja tulkauksia ja heitä tehtäisiin selväksi, mistä heitä syytetään. Ja kaikki nämä yksinkertaisetkin asiat jäävät täytäntöön panematta. Kun neuvoston kanssa lähdetään asioita hoitamaan, niin suurin osa asioista, joita täällä pyydämme, joista täällä puhumme, ovat aivan samaa. Me tarvitsemme konkreettisia asioita, jotka oikeudellisesti voidaan toteuttaa 28 jäsenvaltiossa. Tähän itsekin pyrin Tietenkin mm, pyrin ottamaan huomioon ne asiat, joista puhuitte ja joista, tarkistuksissa käsitellään, mutta on muistettava, että kyseessä on konkreettinen väline, jonka avulla Espanjassa olevat uhrit, kun menevät Italiaan tai muihin EU-maihin, ne tuntisivat olevansa tunnustettuja. Tietenkin myös paperitoimia on suojeltava, mutta ei meidän, emme voi ottaa tähän mietintöön kaikkea mukaan hyväksymme tämän, mutta katsotaan sitten, miten se katsotaan, Mutta ainakin vähimmäis asiat olisi saatava tähän mukaan. Kiitoksia. Thank you, Teresa. I would like to... Kiitoksia, Teresa. Haluaisin kiittää Hannibalia siitä, että hän toimi kanssani puheenjohtajana ja kaikkia kollegoita naisten oikeuksien valiokunnasta. Ja nyt sitten käynnistämme äänestyksen. Ennen äänestyksiä, kollegat, 25 puolalaista tuomaria ja muiden oikeudellisten ammatin edustajat ovat tänään tuomielimissä Puolan edustusto ja komission vierailijayksikö järjestivät tämän vierailun. Ja tällä käynnillä käsitellään oikeusvaltioperiaatetta ja tämänhetkisiä oikeudellisia muutoksia – Puolassa. Ja kokous järjestetään keskiviikkona 21. maaliskuuta 9.15-11 ASP 5E3. Jos jäsenet haluavat kokoukseen, olette tervetulleita, ilmoittakaa siitä Liben sihteeristölle. Eli siinä olivat ilmoitusasiat. Eli äänestys. Tästä toimitettiin tietoa viime viikolla, mutta muistuttaisin kuitenkin tästä menettelystä. Säännöt, jotka liittyvät perusoikeusvirastoon, Live kuuli jäseniä, jotka on nimetty tieteelliseen komiteaan. Siellä on 11 riippumatonta henkilöä, jotka ovat eri erittäin päteviä perusoikeuksien alalla. Toimiaika on viisi vuotta. Sitä ei voi uusia. Ja mandaatti umpeutuu 3. kesäkuuta 2018. Ja valiokunta on pyydetty ottamaan kantaa näihin 21 ehdokkaaseen ja äänestys tapahtuu sähköisesti ään, ehdokkaista äänestetään vuorotellen aakkosjärjestyksessä. Ja ehdokkaat asetetaan sitten äänten mukaisen järjestykseen, ja jos on sama äänimäärä, niin silloin nämä ehdokkaat ovat samalla tasolla. Valiokunta on pyydetty olemaan julkistamatta äänestystulosta, kunnes hallintoneuvosto on ehtinyt vahvistamaan nämä nimitykset 17. ja 18. toukokuuta. Ja nyt sitten äänestämme. Jos haluatte tukea jotain ehdokasta, niin äänestäkää puolesta. Muussa tapauksessa äänestäkää vastaan tai äänestäkää tyhjää ja äänestäkää korkeintaan 11 ehdokkaan puolesta. Ja sitten äänestämme. Eli äänestys alkaa. Ja ensimmäinen ehdokas on Ilias Bantekas. Vote is open. Äänestys alkaa. Okay. Vote is closed. Äänestys. Eikun hetkinen. only. Uh, huh Okay, we close. Okay, I close the vote. Äänestys päättyy. Sitten seuraava ehdokas. Ah, olkaa hyvä. Because there is some irritation here. Because we want to vote. Täällä on vähän ärsytystä. Me eh, äänestämme kyllä niiden puolesta, joita tuemme. Entäs jos eh, emme halua tukea, niin tarvitseeko äänestää ei vai riittääkö, että emme osallistu äänestykseen? Selvyyden vuoksi. Vote against. Niin siis voitte äänestää vastaan. It's fine. Then we have to... Or don't vote. Tämä selvyyden vote. Then we have to start it again. Do you prefer? Yes. Thank you. We, we would just not... Kiitoksia. Me vain äänestämme siinä tapauksessa, että haluamme äänestää jonkun ehdokkaan puolesta, eli paremmin silloin plussaa, muuten emme tee mitään. We just don't vote. Eli siis ei, sitten äänestetään, jos ette halua tukea jotain ehdokasta. Yes. Okay. Voimmeko tässä tapauksessa aloittaa uudestaan? Vote. Eh, Selvä. Eli jos ette tue ehdokasta, niin ette vain sitten äänestä. Eli aloitamme nyt alusta. Eli ensimmäinen ehdokas, Ilias Bantekas. Eli äänestys alkaa. Nothing. Uh, Sitten toinen ehdokas, Peter Bartlett. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Excuse me, Chair. I understand clearly that if you vote, it... Anteeksi puheenjohtaja, ymmärrän kyllä, että kyllä ääni tarkoittaa, että tuetaan ja muuten ei äänestetä, mutta entäs jos äänestetään tyhjää, niin mitä se sitten tarkoittaa? Uh-huh. The only votes which are... Me laskemme ainoastaan nämä myönteiset äänet. Eli ainoastaan myönteiset äänet lasketaan. Okay, the second is Kieran Bradley. Seuraavaksi Kieran Bradley. Äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. Kiitoksia. Neljäs ehdokas François Crepeau. Äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. Thanks. The next... Kiitoksia. Seuraavaksi John Da Silva Luis. Äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. Thank you. The next... Kiitoksia. Seuraavaksi Theodora Costa Kopulum. Äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. Thank you, colleagues. Kiitoksia. Seuraavaksi Joanna Kulesha. Äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. Next candidate is Ta- Seuraavaksi Tuve Malloy. Äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. Next candidate is Vera. Seuraavaksi Vera Messing. Äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. Next candidate is Anja. Seuraavaksi Anja Mir. Äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. Oh, sorry. It's too early. Okay, no problem. Uh, the next candidate... Seuraavaksi Francesco Palermo. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Next candidate is Diana Roman. Seuraavaksi Diana Roman. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Next candidate is... Seuraavaksi Andras Sajo. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Next candidate is Ma- Seuraavaksi Martin Seinin. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Next candidate is... Seuraavaksi Niko Schreiber. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Next candidate Achilles Seuraavaksi Achilles Kordas. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Next candidate is... Seuraavaksi Julia Vahin. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Next is Jens. Seuraavaksi Jens Vedsted Hansen. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Next candidate is... Seuraavaksi Anne Waldschmidt. Äänestys alkaa. Close vote. Äänestys päättyy. Next candidate is... Seuraavaksi John Wrench. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. And the last one is... Ja viimeinen ehdokas, Sinisha Zrinchak. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Then we don't uh, announce. No, we don't announce it. We don't announce. No, we will recount. Uh-huh. I am sorry we don't announce the uh, conclusions from this voting and... No niin, äänestys päättyi tähän. Ja tulokset ilmoitetaan sitten hallintoneuvostolle. Ja sen jälkeen saamme sitten tiedon näistä nimityksistä. Thank you for voting, by the way. Kiitos äänestämisestä. Okay. And now we have a break for five minutes. Ja nyt pidämme viiden minuutin tauon.